Thank you, ladies and gentlemen. I know it's an enormous... Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, tämä on valtaisan kiireisä päivä äh, parlamentissa, jossa on todella paljon kuulemisia, mutta jos jäsenet nyt kuitenkin voisivat mennä istumaan. Hyvää iltapäivää ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan Elisabeth Biankovskan. Tervetuloa parlamentille, tervetuloa herra Busekille, joka on teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunnan jäsen, jossa minulla on ollut ilo olla viime kaudella ja jäsenille tiedoksi tämä on yhteiskokous IMKON ja ITREN välillä. Haluaisin myöskin toita tervetulleeksi Envi- ja Juri-valiokunnan jäseniä, jotka on assesioitu valiokunta ja myös TRAN-valiokunta, joka on kutsuttu. Eli useita valiokuntia täällä tänään. Olemme vastuussa sisämarkkinoiden toiminnasta, mukaan lukijan asiat, jotka koska erilaisten esteiden tunnistaminen ja poistaminen sisämarkkinoilta, mukaan lukien digitaaliset sisämarkkinat. Tarkoituksena on myös suojella kuluttajien taloudellista etua ja myöskin lainsäädäntö sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanemisessa ja kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanemisessa. Odotamme kovasti miten eh, Rova Bienkovskan lähestymistapa tässä voi meitä auttaa ja eh, haluaisimme tietää, miten komission jäsenehdokas aikoo käsitellä niitä haasteita, joita meillä on tällä alalla ja toivomme, että komission jäsenehdokas huomioi IMKON huolenaiheet eh, sisämarkkinoiden suhteen, jotta sisämarkkinat toisivat todellista hyötyä yrityksille, työpaikoille, kasvulle, erityisesti pk-yrityksille, kuluttajille ja työntekijöille. Nyt annan puheenvuoron kollegani Vusekille hänen alkupuheenvuoroaan varten. Kiitoksia, hyvä kollega. Kiitoksia Viki. Tervetuloa kaikilla ja erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan Rova Elisabeth Bienkovskan kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, viiden valiokunnan edustajat ovat täällä, kuten Imkon puheenjohtaja juuri sanoi. Ja toivotan myös tervetulleeksi kaikki eurooppalaisen yhteiskunnan edustajat, eurooppalaiset tänne, kansalaisjärjestöjen, teollisuuden edustajat ja myös kaikki ne, jotka seuraavat tätä julkista kuulemista Euroopan parlamentin nettisivuilla. Nyt haluaisin sanoa, että ITRE-valiokunta on vastuussa teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä. Joten tämä on tärkeä osa komission jäsenehdokkaan salkkua. Jos ajattelemme kilpailukykyistä Eurooppaa, meidän täytyy ajatella myös tutkimusta, informaatioyhteiskuntaa, tieto- ja viestintäverkkoja, TEN-verkkoja, energiaa, avaruutta, jopa ilmastokysymyksiä. Ja kaikki nämä asiat ovat ITRE-valiokunnan vastuualueella. Mutta jotkut asiat näistä ovat e, erityisen tärkeitä ja ne löytyvät e, Rova Bienkovskan salkusta. Meillä on e, useita haasteita tulevina vuosina ja kovasti nyt odotamme että saamme tietää, miten komission jäsenehdokas aikoo näihin haasteisiin vastata. Muutama tekninen kysymys tässä aluksi suuntaviivojen mukaisesti tämän kuulemisen tarkoituksena on mahdollistaa jäsenille se, että he pystyvät vastaamaan kahteen kysymykseen. Onko eh, ehdokas pätevä kollegion jäseniksi ja onko hän pätevä toteuttaakseen ne tehtävät, jotka hänelle on annettu, siis eh, jotka hänen salkussaan ovat. Kaikille teillä on ollut käytössänne neljä asiakirjaa, ansioluettelo, toimeksiantokirje, taloudellisten sitoumuksia koskeva ilmoitus ja yhteistyössä jurivaliokunnan kanssa tämä äh, ilmoitus on tarkasteltu ja sitten äh, kirjallisten kysymysten vastaukset, jotka on käännetty kaikille kielille. Meidän menettelymme, kuten aina, mutta toistetaan se nyt vielä kerran, on se, että komission jäsen saa äh, pitää alkupuheenvuoron, joka on maksimissaan 15 minuutin pituinen. Hän saa myös 5 minuuttia kokouksen lopussa loppupuheenvuoroa varten. Sitten meillä on 45 kysymystä mepeiltä eri valiokunnista, mutta pääasiallisesti IMKO- ja ITRE-valiokunnista ja myös Envi, Juri ja liikennevaliokunta voivat esittää kysymyksiä, mutta eivät niin monta kysymystä, koska ähm, te olette assosioituneita valiokuntia. Ja meillä on tämä pallotteluperiaate, eli meillä on kolmen minuutin äh, aikoja, minuutti aikaa esittää kysymys ja kaksi minuuttia vastata siihen. Ja on erittäin tärkeää, että pidämme kiinni aikataulusta joten sanoisin, annan viisi sekuntia joustovaraa jäsenille. Olen erittäin pahoilla komission jäsenehdokas, mutta minulla on vain kymmenen sekuntia joustovaraa teidän kohdallanne. Eli teillä on 10 sekuntia mahdollisuutta puhua pidempään, koska meidän pitää pitää kiinni aikataulusta. Meidän 45 kysymystä ja vain kolme tuntia aikaa. Ensimmäinen kysymyskierros tulee poliittisten ryhmien edustajilta. Ja on tärkeää muistuttaa, että meillä on tulkkaus 23 kieleen, joten kaikki voivat käyttää omia kieliään. Ja äh, sitten kuuleminen välitetään suorana lähetyksenä parlamentin nettisivuilla. Ja nyt mennään sitten äh, tärkeimpään äh, hetkeen kuulemisessamme. Äh, Hyvä komission jäsenehdokas, teillä on nyt mahdollisuus puhua viiden